auttanut neuvotteluissa, eh, helpottanut menettelyä. Paljon kiitoksia ympäristövaliokunnan kollegoille. He ovat suuresta trilogin tulosta tukeneet 42 puolesta 17 vastaan ääntä. Eh, nyt palaan tähän lainsäädäntöön. Tarkoituksena on vuoden 2001 lainsäädäntöä eh, uudistaa liittyen muutogeenisten organismien viljelyyn ja myöskin ihmis- tai eläinkäyttöön viljeltyjen GMOiden tilannetta on tärkeää ymmärtää, että tässä käsittelemme vain viljelyä. Teksti ei siis käsittele tuonti- eikä vientikysymyksiä lainkaan, eikä kyseessä ole se, että tässä avaisimme yleisempää keskustelua siitä, ovatko GMO viljely, maanviljelyksessä hyödyllisiä nyt palaan tähän työn ytimeen, äänestyksen ja trilogin tuloksiin. Kolmas joulukuuta meillä oli pitkällinen yöneuvottelu ja viime vuoden heinäkuun neuvostosta saatiin myöskin todellisia edistymisaskelia aikaan. Lähes tulkeen Yksimielisesti parlamentti tuki tätä tekstiä ja kaksi kansalainsäätäjää ovat tehneet yhteistyötä trilogissa, mutta kuitenkin parlamentin versio on tässä työssä voittanut siellä päinvastoin kuin vuonna 2001 lainsäädäntö. Ne harvat jäsenmaat, jotka OGM, äh, GMO äh, muunneltuja organismeja viljelevät, joutuvat nyt ryhtymään toimiin, ettei äh, perinteisiin tai luomuviljelmiin näitä muutogeenisiä organismeja leviä. Äh, rouva puhemies. Tämä on suuresti äh, ollut myöskin direktiivin ytimessä nämä äh, kuuluisat opt-out, poisjättäytymislausekkeet, ähm, joihin voivat verrata sellaiset jäsenmaat, jotka eivät GMOta halua viljellä. Ensimmäisessä vaiheessa toimijoille annetaan mahdollisuus. On totta, että tässä yhteydessä parlamentti hyväksyi neuvoston tekstin pääpiirteissään. Ja tässä jätetään siis täysin vapaa liikkumavalta neuvostolle ja jäsenmaille. Tämän ensimmäisen ja toisen vaiheen välinen ehtojen poistuminen on tilanne, jossa jäsenmaalla on kaksi niin jokeria, jolla ne voivat omalla alueellaan GMOiden viljelyä rajoittaa, mutta tämä toimi ei enää ole pakollinen, kuten aikaisemmassa kesä, heinäkuun neuvoston tekstissä tässä toisen vaiheen tilanteessa liittyen perusteluihin, maaperän suojeluun, viljelyisiin perusteluihin tai sosiaalisiin ja taloudellisiin seuraamuksiin. Niiden suhteenkin neuvosto lopulta antoi periksi ja hyväksyi sen, että tietyt GMO-viljelmät voidaan kieltää viljelystyypin tai luonteen perusteella. Tässä tulee olla selväsanainen puhun niille, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa. Meillä ei ole uskottavaa vaihtoehtoa tälle sopimukselle ja nykyinen tilanne ei ole mikään vaihtoehtoja. Tämä nykyinen oikeudellinen tilanne on viidakko, se ei tyydytä ketään ja sovittelussa todennäköisesti neuvostossa ei saataisi parempaa tulosta, koska se on yhä joustamattomampi tässä me pyrimme luomaan uudistuksen, joka lukisi enemmän joustavuutta ja läpinäkyvyyttä GMOiden osalta. Kansalaiset vaativat sitä, että jäsenmailla olisi mahdollisuus kunnioittaa oikeutettua päätöstään tämän lainsäädännön kautta. Me olemme kuulleet kansalaisia ja me etenemme nyt eteenpäin. Kiitos. Thank you, Madam Rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Seuraavaksi herra Andrew Kaites komissiosta. Olkaa hyvä. <coughs> Madam President, honorable members. Puhemies, arvoisa parlamentin jäsen, olen erittäin iloinen voidessani olla täällä tänään. Tämä on ollut pitkä aika, lähes viisi vuotta, mutta nyt olemme lähes tämän matkamme päämäärässä. En voinut aikaisemmin kuvitellakaan, että olisin täällä tämän toisen käsittelyn jälkeen, joka on onnistunut. Haluaisin kiittää esittelijä Frederik Riisiä hänen tehokkaasta to- toimintavastaan. Kiittäisin myös varjoesittelijöitä heidän antamastaan tuesta neuvottelun aikana. Nämä yhteiset toimet ovat auttaneet sopimuksen aikaansaamisessa neuvostossa ja vieneet loppuun tämän tehtävän onnistuneesti. Haluaisin muistuttaa joistakin faktoista, jotka liittyvät GMO-viljelyyn EU-ssa tällä hetkellä on vain yksi GMO-luvan saanut viljelykasvi EU-ssa. Sitä viljellään viidessä jäsenvaltiossa. Yhdeksän jäsenvaltiota on ryhtynyt toimenpiteisiin estääkseen viljelyn omalla alueellaan, mutta nämä toimenpiteitä ei ole pidetty tieteellisesti perusteltuna EFSassa ne jatkuvasti on mitätöity kansallisessa tuomioistuimessa. Tämä tarkoittaa sitä, että maat, jotka haluavat kieltää GMO-laikkeiden viljelyn alueella, ne eivät voi näin tehdä. Tämä johtuu tämänhetkisestä lainsäädännöstä. Se ei salli sitä, että jäsenvaltiot ottaisivat huomioon kansallisen kontekstinsa ja näkemykset, joita kansalaisilla on. Tämä luo suurta jännitystä politiikan, lainsäädännön ja yleisön odotusten välillä viljelijät, bio, teollisuus ehkä on sitä mieltä, että me emme käsittele heidän intressejään. Tämä heikentää myös kaikkien kykyä eh, arvioida tilannetta uudestaan EU-ssa EFSA, jäsenvaltiot ja komissio ovat kaikki tässä mukana. Tämän takia 2009 13 jäsenvaltiota pyysi tälle asialle ratkaisua komission. Eh, komissio on ehdottanut käytännöllisiä eh, juridisesti hyviä toimenpiteitä Siinä on ollut kaksinainen tarkoitus. Ensinnäkin haluttiin säilyttää vahva tieteeseen perustuva luvanantojärjestelmä GMO-lajikkeiden kohdalla. Näin voidaan varmistaa yhtän yhdenomainen turvallisuus kautta EUn. Toinen syy oli tunnustaa niin, että samalla täysin noudatetaan perussopimuksia, että jokaisella jäsenvaltiolla on kuitenkin vapaus päättää itse, salliiko GM-laikkeiden viljelyn alueellaan vai ei. Olen tyytyväinen, että tämä teksti, jota tänään käsittelemme, täyttää nämä kaksi tavoitetta täysin. Jäsenvaltiot saavat päättää viime kädessä viljelläänkö gm laikkeita riippuen niiden omasta kotimaista tilanteesta jäsenvaltiot, jotka jo nyt sallivat viljelyn pystyvät jatkamaan toimintaa. Ne, jotka vastustavat, pystyvät rajoittamaan tai kieltämään viljelyn omalla alueellaan. Valinnan vapaus varmistetaan. On EU-maita, joissa viljellään geomalaikkeita. Meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin, jotta estetään rajat, rajat leviäminen naapurimaihin Kriteerit, joita käytetään, kun arvioidaan ympäristöriskejä, tullaan no, pian päivittämään. Tämä, tässä otan huomioon viimeisimmät tekniset ja tieteelliset edistysaskeleet. Haluaisin korostaa sitä, että jäsenvaltiot vieläkin pystyvät sopeuttamaan toimenpiteitä, mitä tulee riskeihin sen jälkeenkin, kun GM-laike on saanut luvan. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jos te äänestätte lainsäädäntöehdotuksen puolesta, Silloin annetaan jäsenvaltioille juristin vahvat välineet päättää GMO-laikkeiden viljelystä omalla alueellaan tämän vuoden kevästä lähtien. EU on toistuvasti saanut pyyntöjä, että se täyttäisi kansalaistensa odotukset toiveet. Haluan uskoa, että tämä lainsäädäntö vastaa juuri tähän tarpeeseen. Tässä kontekstissa haluaisin sanoa seuraavan kun annetaan lupia GMO-viljelylle. Komissio tulee täysin noudattaen omia velvollisuuksiaan ottamaan huomioon tekijöitä, joita sillä on käytössään, mukaan lukien mahdollisuus, joka jäsenvaltiolla on, rajoittaa tai estää gmo viljelyalueellaan sillä edellyty tämän direktiivin nojalla. Kiitoksia puhemies. Thank you. Now we move to the Kiitoksia. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä puhuu Rova Köstinger, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon että Neljän kuukauden työ kantaa nyt hedelmää. Saimme täysistuntoon neuvoston kanssa saadun kompromissin, joka liittyy siihen, että jäsenvaltiolla on itse oikeus päättää kiemoiden viljelyistä. kolmenvuotisen jumiutuneen tilanteen jälkeen nyt vihdoinkin on saatu tulosta. Esittelijä Fredrik Riisa ansaitsee kiitokset erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Oikeudellinen teksti on suuri askel eteenpäin kohti enempää, suurempaa toissijaisuusperiaatetta ja itsemääräämisoikeutta. Komissio on viime aikoina vastustanut, ja kun on kyse 15.07 maissalajikkeen hyväksymisestä viime vuonna 19 jäsenvaltiot on puhunut tämän salimista vastaan. Tästä huolimatta komissio toimi. Kansalliset hallitukset ovat jo ottaneet huomioon oikeudellisen tilanteen kahdeksan jäsenvaltiota on on käyttänyt hyväkseen niin sanottua turvalauseketta estääkseen Lajike 810 viljen omalla alueellaan. Suojalauseke on kuitenkin vain väliaikainen kielto. Tämä kestämätön tilanne on johtanut siihen, että vihdoinkin oikeuden ratkaisu on löydetty. Tässä on kahden vaiheen menettely. Maa voi itse valita, hyväksyykö se opt-out-mahdollisuuden ja sallii viljelyn. Toissijaisuusperiaatteetta on vahvistettu Tämä ei kuitenkaan ole vielä lopullinen ratkaisu, mutta nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Siksi haluaisin todellakin pyytää, että kollegat myöskin nyt hyväksyisivät tämän kompromissin, koska se on askel oikeaan suuntaan. Speaker is... Seuraavaksi puhuu edustaja Pagno. Olkaa hyvä. President. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Jos tällä hetkellä jäsenvaltio kieltää gmo viljelyn omalla alueellaan, niin se tuomitaan systemaattisesti Euroopan tuomioistuimessa Monsanton valituksen pohjalta. Kolmas 12. trilogissa saatiin uusi sopimus aikaiseksi ja tämä muuttaa tilannetta. Nyt on muistettava tämä. Jos sopimusta ei olisi saatu, niin nykytilanne olisi jatkunut ja siinä komissio antaa luvan GMO-viljelylle, vaikka neuvostossa ei olisi yhteistä kantaa. Näin ei voitu jatkaa. Tässä ne jäsenvaltiot, jotka Ranskan tavoin haluavat kieltää GMO, joutuvat vaikean tilanteeseen jatkuvasti. Tämä tilanne on pitkään jatkunut näin, neuvosto ei ole ollut joustava ja Fredrik Riis esittelijämme, hänen avullaan olemme vahvistaneet kuluttajien, viljelijöiden ja jäsenvaltioiden asemaa. Tämä direktiivi antaa lisää turvaa niille valtioille, jotka vastustavat GMOita. 2015 keväällä jäsenvaltiot voivat kieltää tai rajoittaa GMOiden viljelyä ympäristö- tai sosiotaloudellista syistä. Tämä on parempi niille viljelijöille, jotka käyttävät tavanomaista viljelyä tai luomuviljelyä. Kahden vuoden kuluttua jo ryhdytään toimiin, voidaan suojata raja-alueilla – perinteisiä tuottajia. Tämä on lisää turvaa Euroopan kuluttajille. Komissio on sitoutunut siihen, että vahvistetaan riskiarviointisääntöjä, jotka, joita EFSA noudattaa kahden vuoden kuluttua. Ja kuluttajien kannalta on hyvä myös se, että olemme vahvistaneet vakuuttaneet komission sitä, että sen ei pidä hyväksyä yhtään uutta GMO-lajiketta ennen direktiin voimaan tuloa. Tämä oli vaikea taisto, mutta se kuitenkin onnistui. Me mielestäni voitimme, mutta tämä direktiivi on vasta alkua. Hyvä alku, mutta on jatkettava gmo vastaista taistelua. Kiitos. Thank you, uh, Mrs. Girl. Kiitoksia. Rova Girlin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Yeah. Kiitos paljon. tämän sopimus laajasti heijastelee komission alkuperäisiä tarkoituksia. Jäsenvaltiolla on itse oikeus päättää, viljelevätkö ne ke- organismeja vai eivät. Lopullinen hyväksyntä komissiossa kiemoille on nyt muutettu uuteen uskoon. Nyt halutaan estää sitä, että komissio jatkossakin osoittaisi poliittista hampaiden puutetta. EUn toimivalta perussopimusten mukaisesti eivät ole absoluut, ei ole absoluuttinen ja joustavuutta että muillakin osa-alueilla niin kuin minun pääministerin jatkuvasti pyrkii, kun hän pyrkii uudistamaan EUta. Tietystikin ristiriitaisia ehdotuksia, kun tehdään yksityiskohdat ovat ongelmallisia tässäkin suhteessa on. ja sen valtiota voivat tehdä kansan, kansallisia, estää kansallisesti kiemon kielon viljely, senkin jälkeen, kun komissio sen hyväksynyt. Kyse on ryhmistä kiemoita sen sijaan, että tarkastetaan niistä tapauskohtaisesti ja kansallisten, kansanterveyden ja muiden syiden vuoksi jäsenvaltiot voivat kieltää viljelyn. EFSAn arviot tarkastellaan, tehdään tapauskohtaisesti ennen kuin unionin hyväksynnän antaa. Periaatteessa en voi hyväksyä ehdotus, joka sen, että tieteellinen näyttö vesitetään tällä tavalla GMOiden osalta. Euroopan parlamentin neuvottelukanta tämmöisen suhteen on ollut sellainen, että tulos on epätyydyttävä. Tässä aivan kohtuuttomasti on väitetty kaikenlaista kiemoista mukaan luottaneita päiväleiristössä jäsenvaltiota nyt sitten estävät sen, että voitaisiin käyttää vähemmän vettä ja torjunta-aineita ja saataisiin uuden tyyppisiä GMOita käyttää mukaan luottuna kasveja, jotka pitävät sisällä niin paljon omega-3 kolme rasahappaa, erittäin terveellistä. Komissiona herkkä kompromissi toivottavasti nyt toteutuu. Jäsenvaltiot tietenkin pystyvät harjoittamaan parasta mahdollista viljelyä maailmassa, mutta älkää pidetäkö hengitystänne. Nyt toivottavasti ollaan edistyksen puolesta ja estetään, ei haluta jarruttaa.